Olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr President. Ladies and gentlemen, the European long term... Hyvät naiset ja herrat, eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot voivat äh, ohjata yksityisiä sijoituksia Euroopan reaalitalouteen. Pitkäaikaiset välineet ovat tärkeä väline, jotta saadaan Euroopan kasvu kestäväksi ja oikealle tielle ja voidaan saavuttaa 2020 tavoitteet ja lisätä kasvua ja työllisyyttä. On kuitenkin voitava estää veroparatiisien käyttö ja spekulointi, keinottelu ja hyödyttää työllisyys ja muita sosiaalisia strategisia tavoitteita. Lisäksi tässä mietinnössä varmistetaan se, että sijoittajat voivat saada riittävän turvan, riittävät lunastus- tai purkamislausekkeet. Toivon, että tämä menee läpi. Kiitos. Kiitos kollega. Seuraavaksi kollega Marias, olkaa hyvä. Kiitoksia. Meidän täytyy varmistaa nyt talouden toiminta ja meidän täytyy rahoittaa taloutta ja meidän ei pidä investoida kasinotalouteen, jossa ei keskitytä reaalitalouteen. Pääomahan haluaa mahdollisimman paljon tuottoa ja siksi nämä pääomat siirtyvät maasta toiseen muutamassa tunnissa ja köyhyys lisääntyy. Meidän täytyy toimia uudella tavalla niin, että pankit eivät ole mukana tässä kasinotaloudessa. Ja tämä erottaa investointipankit kaupallisista pankeista. Ja ainoastaan tällä tavalla voidaan saada pääomaa pitkäaikaisinvestointeihin, infrastruktuureihin ja pk-yrityksiin. Kiitos. Kiitos kollega Marias. Ja sitten kollega Glesos vielä yksi minuutti. Kollega Onko kollega Glesos paikalla? πριν από 2.300 χρόνια ο Μένανδρος είχε δηλώσει ότι τα δάνεια... Μένανδρος julisti, että lainat olivat ihmisille ongelma ja muut ovat todenneet tämän vielä tiukemmin myöhemmin. Laina ja luotot ovat todella vahingollisia pörssipääoman käyttö Kreikassa melkein tappoi oman maani Kreikan ja on otettu kansalaisten taskuista rahaa pankkien pelastamiseksi. Yrityksiä on suljettu, kauppoja on suljettu, nuorisotyöttömyys, itsemurhat, nämä kaikki ongelmat koskettavat maatani tällä hetkellä ja nämä pitkäaikaissijoitusten pääomat, keneltä ne oikein tulevat ja kenelle ne menevät, pankeille vai sijoittajille? Ja kreikkalaisten pitäisi voida kohtalonsa ratkaista niin kuin haluaa. Kiitos kollega Plesas ja sitten kollega Kelly. Hyvää aamupäivää tämän mietinnön esittelijä on todellinen kultasormi, mitä tahansa hän tekeekään, se muuttuu hyväksi. Pitkäaikaissijoitusrahastojen asia on tärkeä. Tällä tavalla voidaan pelastautua talouskriisistä. Tämän sanottuani on tärkeää, että kiinnitämme katseemme tulevaisuuteen. Tarvitsemme pitkäaikaisrahoitusta. Vain tällä tavoin rahoituksesta on kaikille asianosaisille hyötyä. Meidän täytyy alkaa tarkastella uusiutuvia energiamuotoja, niihin kohdistuvia investointeja, niitä tulee tukea. Matkailuala on myös hyvä sijoituskohde Ja oleellista on, että investointien kautta voitaisiin näitä aloja vahvistaa. Kiitos. Kollegi Kelly, es folgt Frau Kollegin Grappini. Kiitoksia vuorossa edustaja Grappini. Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a spune că... Kiitoksia, puhemies. Alussa haluan heti onnitella esittelijää ja varjo esittelijöitä. Tässä on yritetty parantaa tätä par- parlamentin neuvoston asetusta, mutta voin tässä kyllä vain esittää kysymyksiä, koska tällä hetkellä PK-yritys, täällä on tullut esiin montakin kertaa, mutta ihmettelen vain, saavatko PK-yritykset tämän tyyppistä rahoitusta hyväkseen. Sehän on luotu vaihtoehtoisena rahoitusmuotona pankeille, koska muut investointirahastot käyttävät melkein samoja kriteerejä kuin pankit tai näin tekivät aikaisemmin. Tämän takia minun mielestäni näissä sijoitusrahastoissa pitäisi varata tietty osuus pk-yrityksen. Muutoin kaikki varat keskittyvät tiettyihin kohteisiin ja jälleen kerran pk-sektoria ilman. Kosme ja muut ohjelmat, joita on tehty, ne ovat pelkkää teoriaa ja käytännössä PK-yritykset eivät hyödy juuri mitään. Rova komission ja sen toivottavasti löydätte ratkaisuja, että voidaan rahoittaa myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Kiitokset kollega Grappini ja normaalisti noudatan sellaista periaatetta, että joka ei ole puheenvuoronsa kohdalle sattuessa paikalla, on vain huono tuurinen, mutta selvästikin olen nyt itse yllättynyt tästä, että kollega ei ollut juuri äsken paikalla. Ja hän on nyt palannut, joten otamme hänet tässä vielä lopuksi hyvin nopeasti. Hyvä puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää erinomaisen hyvin tehdystä työstä. Ja niin kuin hän totesi, investoinnit eivät e, seuraa näitä e, Euroopan taloudellisia indikaattoreita kovin hyvin. Jos haluamme Junckerin suunnitelman täytäntöönpanna tarvitaan myöskin hyviä pitkän aikavälin sijoituksia Eurooppaan. Tämä on hyvä lähestymistapa. Tällä tavalla toivottavasti tärkeisiin hankkeisiin saadaan riittävä rahoituspohja esimerkiksi erilaisiin infrastruktuurihankkeisiin, jotka Euroopalle tärkeitä ovat. Ja esimerkiksi Slovenian tyyppinen valtio jolla ei vielä ole riittävän mm, hyvää infrastruktuurirakennetta eikä välttämättä riittävän hyvää tieverkostoa. Tämän tyyppinen rahoitus on hyvä myöskin, kun ajatellaan eurooppalaisia pääomamarkkinoita, Euroopan taloutta ja näin riippuvuus pelkistä pankeista vähenee. Kiitokset. Näin menettely on saatu päätöksen ja nyt sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Haluaisin kiittää teitä kaikkia teidän kommenteistanne. Tietenkin komission puolella olemme sitoutuneita varmistamaan sen, että pitkäaikaisrahoitus, investointirahoituksia voidaan käyttää mahdollisimman nopeasti niin kuin monet täällä ovat teistä korostaneet, me tarvitsemme nyt pitkäaikaisia sijoituksia. Tässä tulemme tekemään läheistä yhteistyötä markkinaviranomaisten, arvopaperimirkaviranomaisten kanssa Euroopassa, jotta saamme oikein hyvät toteutettavat säännöt, jotka täysin heijastelevat aikomuksia tästä tekstistä, jossa tänään on keskusteltu. Ja luonnollisesti me toivomme ja luotamme siihen, että jatkossakin voimme tehdä teidän kanssamme yhteistyötä, jotta tässä onnistutaan. Vielä lopuksi Euroopan pitkä aikaissijoitusrahastot ovat ensimmäisiä konkreettisia askeleita, kun pyritään saamaan aikaan rahoitusmarkkinaunionista todellisuutta. Ja me tarvitsemme monipohjaista, hyvin toimivaa, dynaamista pääoma sisämarkkina-aluetta, jotta voidaan tukea reaalitaloutta, pk-yrityksiä ajatellen, yrityksiä ajatellen, jotta ne voivat kukostaa ja pärjätä. Ja yhdessä olemme luonneet vahvan puitteen, joka tarjoaa varmuutta investoijille. Heidän varojansa käytetään kestävään älykkääseen kasvuun reaalitaloudessa projektit ja yritykset, samoin suuret kuin pienetkin yritykset, jotka saavat näin kipästi tarvitsemansa rahoitusta ja näin ne voivat luottaa siihen, että pääomaa on tulossa. Sitä on saatavissa myös pitkällä aikavälillä. Ja niin kuin monet täällä ovat ottaneet esiin, tämä on täydentävää toimintaa. toimintaa. Meillä on myös julkisia äh, investointeja, pankkilainausta ja muita keinoja saada rahoitusta ja meillä on myös rajoituksia mukana koska asetus estää sijoittamisen kolmansiin maihin jotka on tunnistettu riskialttiina tai äh, tuomioalueena, jotka eivät tee yhteistyötä. Kolmansien maiden pitää täyttää myös OECDn mallivero yleissopimus, mitä tulee pääomatuloihin. Riskipääoma ja eurooppalainen sosiaalinen investointi rahoitus täyttää samat ehdot. Ja tämä on mielestäni varsin merkittävä. Toinen tärkeä kysymys on siinä, että vain sijoittajat asutuksen sallitaan, jos se on todellista pitkäaikaissijoittamista. Vielä lopuksi tietysti, niin kuin te, tekin olette sanoneet ja tehneet, haluaisin jälleen kerran kiittää esittelijä herra suuria ja, ja varjoesittelijöitä heidän sitoumuksestaan, jotta saadaan tästä tärkeästä lakialoitteesta toimivaa todellisuutta, johon voimme luottaa nyt ja jatkossa. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Kommissarin Vestager. Zum Abschluss der Debatte der Berichterstatter. Ja sitten äh, esittelijä lopuksi, Lamassur, olkaa hyvä. Monsieur President. Puhemies, haluaisin jatkaa komissaarin hienon puheenvuoron jälkeen ja kiittää kaikkia kollegoja annetusta tuesta, erityisesti varjoesittelijöitä, Euroopan komissiota ja puheenjohtajavaltio Italia, Italia joka toimii erittäin teho, tehokkaasti. Jos kollega Lambert olisi vielä paikalla, olisin rauhoittanut häntä ja sanonut hänelle, että tietysti 60 prosentin kiintiöstä ei pidetty kiinni sijoituksesta Euroopassa, mutta sen parempi vielä, koska yhtäkkiä sitten sanamuoto on sellainen, että kyse ei ole 60 prosentista, vaan 100 prosentista, 100 prosentista sijoituksia, joita, pidetään, jotka varataan eurooppalaisiin hankkeisiin. Jos edustaja Matias olisi ollut paikalla, olisin sanonut hänelle, että näillä pitkäaikaissijoitusrahastoilla tapahtuu ihan päinvastoin kuin aikaisemmin kasvatalouden aikana. hän pelkäsi juuri tällaista ilmiötä. Tarkoituksena on ottaa rahaa sieltä, missä sitä on, ja sijoittaa se työllisyyteen, kilpailukykyyn, pitkäaikaisinvestointien avulla. Jos herra Mono olisi vielä paikalla, minä vakuuttaisin, rahoittaisin häntäkin siitä, että toisin kuin hän antoi ymmärtää, mitä hän pelkäsi, niin pankit ovat jatkaneet toimintaansa erityisesti omassa maassamme Ranskassa ja ne rahoittavat pieniä ja keskisuuria yrityksiä ihan niin kuin aikaisempina vuosina, mutta se ei riitä, jotta saadaan vauhtia sijoituksiin koko EU-ssa. Ja vielä lopuksi sano, esittäisin suosituksen jäsenvaltioiden suuntaan. On aivan selvä asia, että kyseiset rahastot eivät toimi, ellei niistä tule hiukan seksikkäitä tai houkuttelevia niin, että ne voivat hyötyä tästä sää kaikkein edullisimmasta verokohtelusta kaikissa maissa. Me tarvitsemme tämän tyyppistä kohtelua, jotta nämä rahastot onnistuvat toiminnassaan. Ja tämän päivän keskustelu on selvästi osoittanutkin, kuinka kipeästi tämän tyyppistä toimintaa juuri tarvitaan. Kiitos. Kiitokset herra Lamassur. Näin on asian käsittely saatu päätökseen ja